varapuheenjohtajana siihen saakka, kunnes Malcolm Hub tulee. Hän tulee joskus vartin yli neljä kieppeillä. Aloitamme mitä pikimmiten työmme. Toivottavasti tänne tulee vielä enemmänkin ihmisiä. Aloitamme ensinnäkin esityslistan hyväksymisellä. Onko mitään lisättävää nokaan koputtamista kenties asialistaan kollegoilla? Ei. <clears throat> Lähdemme siitä, että esityslista on hyväksytty. Minulla on teille tiedonanto. Varmasti vanhat jäsenet tämän muistavatkin, mutta uusille sisämarkkinavaliokunta tulee järjestämään työpajan. Tämä on entisen valiokuntamme McCartin aloite. Kyse on hotellien ja muiden rakennusten paloturvallisuudesta. Keskustelemme näistä asioista. Vaikka tästä aiheesta ei ole mitään mietintöä laadittukaan. Ja valiokuntamme puheenjohtaja Malcolm Haber kutsuu meidät kymmenennen Euroopan akatemian pyörän pöydän kokouksen lounaalle huomenna kolmas kesäkuuta 12.45-14 teen ravintolassa. Eli tämä heti imco valiokunnan kokouksen jälkeen, niin että kaikki ne jäsenet, jotka haluavat osallistua tälle lounaalle, ovat nyt saaneet kutsun puheenjohtajalta. Olisi ehkä parempi lähettää sähköpostikin vielä niin, että vahvistatte läsnäolon, niin, niin voimme sitten varmistaa, että on riittävästi pöytiä käytössä. Alors, ensuite, nous passons... Sitten menemme pöytäkirjan hyväksymiseen. Kahdeksas helmikuuta. Kahdeksanalta helmikuuta. Onko vastalauseita? Kenelläkään ei ole mitään huomautettavaa, joten lähdetään siitä, että pöytäkirja on hyväksytty. No niin. Nyt voimme aloittaa varsinaisen keskustelumme erittäin tärkeästä mietinnöstä. Kyse on sisämarkkinoiden täytentämisestä, kun ajatellaan sähköistä kaupan käyntiä. Uskoakseni esittelijä Arias Echeveria joka on itse hyvin kiinnostunut tästä kaupankäynnistä, voi nyt käyttää sen verran aikaa kuin tarvitsee mietintönsä esittelemiseen. Ja sen jälkeen annan muille varjoesittelijöille puheenvuoron De Camposille, Kosmanille, Turenille ja ku, kukas Kuen puolesta käyttääkään puheenvuoron. Edustaja Jon sitten Clarkin ja Matteo Salvini. Annan esittelijälle puheenvuoron. Muchas gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvää iltapäivää teille kaikille. Ensinnäkin haluaisin tässä kiittää tästä toisesta mahdollisuudesta esittää tämä mietintöni, sehän on erittäin tärkeä aivan kuten puheenjohtaja oikein hyvin ilmaisikin asian. Siitä kun minut nimitettiin esittelijäksi tähän mietintöön, jota nyt käsittelemme, tutkin useamman kuukauden ajan, mitä ongelmia on sähköisessä kaupan käynnissä rajat ylittävästi Euroopan unionissa. Tämä mietintö on tulosta analyysistä eri asiakirjoista, joita olen tutkinut ja monista tapaamisista, joissa olen käsitellyt esimerkiksi kuluttajajärjestöjen ja alan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa, jotka toimivat verkkoympäristössä. Olen keskustellut siis näiden tahojen kanssa ja haluaisin kiittää niitä niiden panoksesta. Koko tämän prosessin aikana olen voinut todentaa, että ongelmia on todella paljon. Ja erilaisia esteitä on täyden eurooppalaisen verkko sähköisen kaupankäynnin yhteismarkkinoiden toteutumiselle. Haasteet ovat suuria ja tässä täytyy toimia. Euroopan unionin 2020 strategia silmällä pitäen meidän täytyy olla tietoisia sähköisen kaupankäynnin valtaisesta potentiaalista ja niistä valtaisista mahdollisuuksista, joita se tarjoaa taloutemme parantamiselle. On elintärkeää, että työstämme todellista kilpailukykyistä eurooppalaista sähköistä markkinaa. Tämän vuoksi me tarvitsemme, meidän täytyy poistaa jotakin esteitä ja meillä täytyy olla selvät ajatukset mielessämme. Me saavutamme tämän, kun asetamme tämän painopistealueeksi sisämarkkinoiden täydentämisessä. Me tarvitsemme poliittista tahtoa ja johtajuutta, jotta tämä voisi tapahtua ja mikään ei voi korvata näitä kahta tärkeää elementtiä. Nyt on tullut aika ottaa vastaan nämä valtaisat haasteet energisesti ja päättäväisesti. Me voimme kirjoittaa paljon mietintöjä ja keskustella vuosien ajan näistä asioista, mutta me emme pääse eteenpäin, jos meiltä ei löydy poliittista tahtoa, jolla ajatuksista tehdään todellisuutta. Euroopan täytyy voittaa pullonkaulat tässä. Pullonkaulat, jotka estävät etenemisen sähköisessä kaupankäynnissä. Eurooppalaisena me uskomme yhtenäismarkkinoihin ja meidän täytyy katsoa ja tavoitella tarpeeksi suuria asioita. Ei me, meidän ei pidä langeta tässä taloudellisen protektionismin ja nationalismin ansaan. Meidän täytyy yrittää voittaa nämä pienet erimielisyydet, joita meillä on, ja meidän täytyy pystyä materialisoimaan ne ratkaisut, joita Eurooppa tarvitsee sähköisen kaupankäynnin esteiden voittamiseksi. Tänä päivänä me näemme, että tässä on aloitettu, käynnistetty useita aloitteita tavoitteiden saavuttamiseksi. Entisen komission jäsen Montin aloitteesta uusi Euroopan unionin yhteismarkkinastrategia lanseerattiin viime viikolla täällä parlamentissa. Sähköinen kaupankäynti on elintärkeä osa digitaalista taloutta Euroopassa. Komissio on ottanut tämän perustavanlaatuiseksi painopistealueeksi jopa siinä määrin, että tähän nimenomaiseen tehtävään on nimitetty oma komission jäsen komission jäsen Gross. Ja hänen kanssaan voimme huomenna käydä keskustelua. Rajat ylittävä sähköinen kaupunkikäynti kaupankäynti, sen täytyy olla painopistealueena ja siihen täytyy suhtautua päättäväisesti ja energisesti. Aivan kun, kuten mietinnössäni olen todennutkin, meillä on mahdollisuus saattaa loppuun sähköisen kaupankäynnin sisämarkkinat mutta ei pelkästään tätä, vaan viedä koko sisämarkkinat loppuun sähköisen kaupankäynnin kautta. Yksi parhaista tavoista saavuttaa tavoitteet on se, että meillä on aktiivista politiikkaa, jonka kautta kuluttajat ja yritykset täysin hyötyvät yhteismarkkinoista. Ja näiden markkinoiden kautta kilpailukykyisillä hinnoilla tarjotaan laadukkaita hyviä palveluja ja tuotteita. Meidän täytyy löytää ratkaisuja, jotka hyödyttävät kaikkia. Nyky, nykyisessä taloudellisen kriisin tilanteessa eri esteiden voittaminen epäilemättä tulee antamaan oman panoksensa epätasa-arvoisuuden torjumiselle ja heikossa asemassa olevien ö, suojelemiseksi ja pk-yritysten tilanteen parantamiseksi. Ja me pystymme myös dynamisoimaan talouttamme. Sähköisen kaupankäynnin täytyy olla kaikkien unionin kansalaisten käytettävissä ja tämän vuoksi meidän täytyy luoda tehokkaita politiikkoja joilla voidaan poistaa olemassa olevat puutteet ja jotka mahdollistavat täyden sähköisen kaupankäynnin hyödyntämisen. Meidän täytyy säännellä eri ö, asetuksia jotka vaikuttavat sähköisen kaupankäyntiin, ja meidän täytyy panna täytäntöön hyvin jo olemassa olevia sääntöjä. Kuten ensimmäisessä käsittelyssä 17.3. sanoin ja toistin tässä valiokunnassa 28. huhtikuuta, me tarvitsemme Eurooppaan sisäisesti vahvaa kaupankäyntiä, joka mahdollistaa sen, että olemme kilpailukykyisiä myös Euroopan unionin ulkopuolella. Meidän täytyy löydä, luoda sähköiset markkinat, jotka luovat luottamusta kuluttajien keskuuteen keskuudessa ja auttavat yrityksiä toimimaan hyvin ja myös pitämään huolta tietosuojasta. Tämän vuosituhannen globaali talous on täynnä haasteita ja esteitä ja meidän täytyy pystyä voittamaan ne. Internet ja uudet nousevat teknologiat ovat johtaneet ennalta näkemättömään vallankumoukseen. Emmekä me voi modernisoida ja uudistaa omaa talouttamme, jos emme sopeuta sitä uuteen teknologian kehitykseen. Euroopan täytyy johtaa. Sen täytyy olla maailmanlaajuisesti alue tässä niin kutsutussa digitaalitaloudessa. Meidän täytyy ottaa askel eteenpäin ja viedä sisämarkkinat uudelle vuosituhannelle. Haluaisin vielä kerran muistuttaa tälle valiokunnalle näistä kuudesta kohdasta, joita mielestäni täytyy ennen kaikkea tä- työstää, jotta voidaan parantaa Euroopan rajat ylittävää sähköistä kaupankäyntiä. Mietinnössä olen keskittänyt huomioni näihin kuuteen kohteen. Ensinnäkin eurooppalaisten käyttäjien pääsyä internetiin täytyy parantaa. Jotta voi ostaa verkossa, kuluttajat tarvitsevat hyvänlaatuista verkkoyhty- verkkoyhteyttä. Täytyy ryhtyä toimiin, että voidaan lisätä internetin käyttäjien lukumäärää ja parantaa verkon laatua, hintaa ja nopeutta niissä Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja niiden alu, maiden alueilla, joilta hyvänlaatuiset yhteydet, yhteydet puuttuvat. Toiseksikin meidän täytyy sähköisten markkinoiden hajanaisuudesta päästä eroon. Tässä täytyy vahvistaa artiklan 20 kohta 2 täytäntöönpanoa palveludirektiivissä, jossa kielletään kuluttajien syrjintää kansalaisuuden perusteella. Kolmanneksikin täytyy päästä eroon sähköisten markkinoiden hajanaisuudesta sääntöjen osalta. Tämä on askel eteenpäin, ei pelkästään siinä vaiheessa, kun solmitaan sopimuksia, vaan myös silloin, kun ratkaistaan ongelmia, joita saattaa syntyä ostajan ja myyjän välillä. Neljänneksikin kuluttajien luottamusta on parannettava tuotteiden verkon välityksellä ostamisen yhteydessä. Minun mielestäni tässä täytyy hyvin päättävästi toimia. Ensinnäkin täytyy löydä, luoda eurooppalainen luottamusmerkintä, jotta se käyttöön. Täytyy valvoa verkkoa ja ö, tehostaa sen ohjausta. Täytyy luoda sellaisia tiedotuskampanjoita, joiden, joiden välityksellä kuluttajat saavat tietoa oikeuksistaan kuluttajan täytyy tietää, mitkä ovat luotettavia verkkosivuja koskevat vaatimukset, mitkä ovat luotettavia maksukäytäntöjä ja niin edelleen. Ja tämän lisäksi kuluttajan suojan varmistaminen turvallisuuden ja henkilötietojen suojan avulla on tärkeää. Viidenneksi toteaisin, että meidän täytyy luoda aloitteita, joilla voidaan edistää yritysten verkkomyynnin käynnistämistä. Näiden joukossa voidaan todeta olevan esimerkiksi yksinkertaista, se, että tätä etämyyntiä herjoittavien ALVn, ALV-rapan raportointivelvollisuuksia, parannetaan sähköisten kaupankäynnin maksumekanismeja, yhdenmukaistetaan postimaksuja ja pankkikustannuksia kaikkialla Euroopan unionin alueella. Tarjotaan käytännöllisiä ratkaisuja maksuihin ja tekijänoikeuksiin liittyviin ongelmiin siten, että tavarantoimittajat maksavat saman maksu kaikkiin maihin toimitetuista tuottajista ja ja tämän lisäksi parannetaan tavarantoimittaja- ja kuluttajan välisten kiistojen ratkaisun mekanismeja. Tässä oli muutamia näistä ajatuksista. Kuudenneksikin täytyy vielä parantaa alaikäisten verkonkäyttäjien turvallisuutta. Meidän täytyy löytää sellaisia määräyksiä, jotka tarjoavat korkean suojan tason alaikäisille käyttäjille. Ja täytyy olla koulutus- ja tiedotuskampanjoita, jotka on suunnattu vanhemmille, opettajille ja lasten kanssa työskenteleville niin, että nämä tahot olisivat todella tietoisia omasta vastuustaan lasten koulutuksessa, mitä tulee sähköisen kaupan käyntiin ja internetin käyttöön. Lopussa haluaisin vielä kiittää varjoesittelijöitä siitä, että he ovat tehneet hyvää yhteistyötä ja olleet aina valmiita keskusteluihin. Haluaisin kiittää heitä viime kuukausien kokouksista ja heidän ajatuksistaan, joita olen ottanut vastaan. Olen valmis kuuntelemaan teitä kaikkea ja olen myös valmis kuuntelemaan komission ja neuvoston edustajien näkemyksiä. Kiitän heitä myös jo tähän yhteistyöstä ja heidän panoksestansa. Ja nämä ajatukset varmasti tulevat mukaan tähän loppu, lopulliseen työhön. Kiitos. Merci, monsieur Arias. Kiitoksia kovasti, edustaja Arias. Esititte meille erittäin tärkeitä näkökohtia. Tästä varmasti sukeutuu kiintoisa keskustelu. Ja tämä mietintö kantaa oman kortensa yhtenäismarkkinoiden kekoon. Meidän täytyy pitää huoli tuotteiden laadusta ja myös siitä, että PK-yrityksiinkin eh, luotetaan niiden tuotteiden laadukkuuteen, koska tällä hetkellä hän eh, netissä myytävien tuotteiden turvallisuus ei välttämättä ole aina turvallista. Erityisesti väärennökset ovat erittäin vaikea havaita. Nyt annan puheenvuoron varjoesittelijöille. Antonio Correa de Campos ensin ryhmästä Uh, merci, madame la présidente. Uh... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa tässä kiittämällä kollega Pablo Arjasta tästä esittelystä ja aikaisemmista esittelystä myöskin. Tämä teksti on erittäin hyödyllinen siinä, tuodaan esille ne hyödyt ja ongelmat, joita on sähköisessä kaupankäynnissä. Haluaisin aloittaa sanomalla, että meillä ei ole mitään sisältöön liittyviä erimielisyyksiä. Haluaisin myös kiittää esittelijää siitä avoimuudesta, jolla hän on ottanut eri tahot mukaan tähän ja ottanut myös toimijoita ulkopuolelta mukaan tähän, ja tästähän me kaikki hyödymme. Olemme sitä mieltä, että tämä mietintö käsittelee tärkeimpiä ongelmia rajat ylittävässä sähköisessä kaupankäynnissä. Ennen kaikkea ALV-kysymys on tärkeä kohta kuusi. ja nämä sähköisen kaupankäynnin aloittamiskulut, ja niin edelleen. Sähköisiä markkinoita täytyy pitää välineenä, jolla voidaan vastata Euroopan unionin 500 miljoonan kuluttajan tarpeisiin. Mutta meidän täytyy nähdä myös nämä 500 miljoonaa kuluttajaa merkittävänä Euroopan unionin vaurauden lähteenä joiden kautta voidaan kehittää yhtenäismarkkinoita kriisin aikoina esittelemään omat huomioni nyt siinä järjestyksessä, kun ne ovat nyt tässä mietintöluonnoksessa. Kohdassa neljä viitataan komission jäsen Redingin ö, aloitteeseen harmonisoida kokonaan sähköinen käypön, kaupankäynti. Ajatuksena oli, että tässä olisi maksimiharmonisointi sähköisessä kaupankäynnissä ja minimiharmonisointi tavallisessa kaupankäynnissä, mutta me emme nyt oikein tiedä, mitä komission jäsen aikoo tehdä tämän kanssa. Onko tämä aie? Emme tiedä, onko hänellä nyt mahdollisuus tätä viedä eteenpäin. Ja saattaa olla, että tämä unohdetaan milloin tahansa ja tämä olisi meille vähän noloa. Ja sitten kohta 14 nämä säännöt, joilla, jotka ö, joiden kautta säännellään eh, sopimuksia verkkokaupassa. No, nämä ovat se osa sähköistä kaupankäyntiä, jotka, eh, joka on kasvanut kaikista nopeiten, eli matkailupalvelut. Me emme voi tässä nyt lasta heittää pesuveden mukana pois. Meidän ei pidä liikaa säädellä aluetta, joka on kaikista parhaiten kasvanut ilman sääntelyä. Sitten kohta 19. Kuluttajajärjestöt. No, tämä on ihan hyvä, hyödyllinen ajatus, mutta minun mielestäni tämä nyt ei ole mitenkään selvä tässä. Onko tämä ajatus vastakkainasettelussa Solvitin kanssa tai jonkun muun välineen kanssa? Me kaikki luotamme paljon Solvit-järjestelmään. Tähän mennessä tuloksia nyt ei ole niin paljon vielä saatu, mutta jos me vielä luomme uuden elimen, niin meidän täytyy kyllä oikein hyvin perustella sitten, minkä takia me teemme. Ja minä nyt ajattelen, että tässä kenties olisi parempi vahvistaa pikemminkin sitä, mikä meillä jo on, eli solvit. Kohta 20 vaihtoehtoiset riitojen ratkaisumenetelmät, tästä me olemme yhtä mieltä. Ja ja mielestämme myös tämä eurooppalainen laatumerkki on oikein hyödyllinen ajatus. Eri toimijoilta meille jäi sellainen vaikutelma, että on, sellaisia, on sellaisia kuluttajaryhmiä, siis myyjäryhmiä, myyjäjärjestöjä, jotka ovat luoneet tällaisen oman laatumerkin ja kuluttajat luottavat tähän, joten tällainen eurooppalainen laatumerkki olisi sellainen kuluttajien luottamusta kasvattava väline ja tämä on hyvä idea. Ja sitten lopuksi olemme yhtä mieltä myös alaikäisten suojelusta. Maksujen osalta on myös ollut paljon ongelmia sähköisessä kaupankäynnissä rajat ylittävästi tämä on aiheuttanut ongelmia. Tätä asiaa täytyy vahvistaa. Nykyiset oikeudelliset ongelmat ja sähköisen, sähköisten markkinoiden hajanaisuus johtaa siihen, että me tarvitsemme esimerkiksi selviä sääntöjä ALV-järjestelmän kanssa, yhtenäisiä postimaksuja, hyviä kilpailusääntöjä. Kenties vielä suosittelisin esittelijä tässä, että ehkä vähemmän tukia esitettäisiin tällaisille hankkeille, jotka olisi jo pitänyt toteuttaa tai jotka, joita nyt vielä tässä toteutetaan. Viittaan tässä kohtaan 25. Sitten vielä muutamia muita juttuja. No kenties kohta viisi perusteluissa. Tässä tuntuu välillä, että suositukset eivät ole aivan samoilla linjoilla itse mietinnön tekstin kanssa, mutta nämä nyt ovat tällaisia pikkuongelmia, joita voidaan oikein helpostikin ratkaista meidän keskusteluissamme. Lopuksi vielä toteaisin, että minulle oli kyllä oikein suuri ilo tehdä yhteistyötä tässä esittelijän kanssa. Minä näin tämän mietinnön tällaisena jaettuna työnä ja Tältä pohjalta me lähdemme esittämään myös näitä tarkistuksia. Kiitos. Merci Antonio. Je vais laisser la parole maintenant à Monsieur Jürgen Krotzmann pour le groupe Al. Niin, kiitoksia. Nyt on sitten Kreutzmannille, mutta hän ei tarkkaan olla paikalla. Rochefort saa puheenvuoron. Niin, kiitoksia. Pyydän anteeksi edustaja Kreutzmannin puolesta, joka joutui lähtemään muihin kokouksiin. Hän ei ole nyt täällä paikalla, mutta haluan kiittää esittelijää erittäin hyvästä työstä. Olen yhtä mieltä esittelijän kanssa aivan samaa mieltä. Tässä vaiheessa en puhu enempää, käytän sitten omia henkilökohtaisia huomioita, niin varten toisen puheenvuoron. Uh, yes, please. And I will uh, speak in Danish. Get ready. Minä en puhu tanskaa, joten valmistautukaapas. Ensinnäkin uh, tuhannet uh, kiitokset tästä mietinnöstä. Minusta tässä on paljon hyviä asioita ja uh, että tässä otetaan tiettyä varovaisuusperiaatteita ja, ja monia hyvin järkeviä asioita. Haluaisin puhua tästä seurantoosan kappaleesta D koska muistaisin, että direktiivi pitäisi jo viisi vuotta sitten tarkistaa. Me olemme odottaneet hyvin kauan, mutta mitään ei ole tapahtunut. Ja mitä viimeisen kymmenen vuoden aikana on tapahtunut aika vähäistä verrattuna siihen potentiaaliin, mitä on. E-kauppa, sähköinen kauppa, sillä on suurta potentiaalia ja sitä täytyy käsitellä kuluttajadirektiivin rinnalla. Ja tärkeää on myös se, että ihmisillä on mahdollisimman paljon eh, ja helppo pääsy sähköiseen kauppaan. Ja sinä otitkin sen eh, esiin niin, että tämä olisi kuluttajaystävällinen ja internet eh, olisi kaikkien käytössä, koska sehän on oikeastaan demokraattinen oikeus. Mutta ei ole kysymys ainoastaan siitä, että ihmiset saavat pääsyn internettiin, vaan heidän täytyy olla myös turvassa, kun he tekevät kauppaa internetissä. Ensinnäkin on muutama kohta, jossa kaikkien sääntöjen täysi harmonisointi ei välttämättä ole hyväksi kuluttajille, koska meillä on kuluttajadirektiivi, joka säätelee monia asioita ja toki joitakin asioita varmasti kannattaa harmonisoida, mutta katsotaan, että ne ovat sellaisia, joista on hyötyä. Minusta olisi kuitenkin parempi olla tässä hieman varovaisempi. Ja musiikki, sähköiset kirjat ynnä muut ovat sellaisia, joita ostetaan enemmän ja enemmän internetin kautta. Tämä on jälleen tällainen asia, josta on puhuttu myös kuluttajadirektiivin yhteydessä. Sitten täytyy myös lisätä avoimuutta, kuten esittelijä sanoi, se on tärkeää. Se on tärkeää kuluttajille, että he saavat informaatiota siitä esimerkiksi, keneltä, kenen kanssa he tekevät kauppaa. Ja sitten täytyy myös parantaa luottamusta. Ja täytyy huomioida, että tämä mietintö sitten myös tavallaan heijastelee niitä keskusteluita, mitä ollaan käyty kuluttajadirektiivin yhteydessä, meidän täytyy tavallaan saada aikaan johdonmukaisuutta ja yhtäläisyyttä näiden kahden asian välillä. Ja oletan ainakin tämän luonnoksen perusteella, että näin onkin. Ja odotan innolla lisää yhteistyötä ja teen muutaman tarkistuksen. Je vais maintenant laisser la parole à monsieur nyt annan puheenvuoron edustaja De Jongille Guen puolesta. Kiitos eh, puheenjohtaja. Ensin pyytäisin anteeksi ryhmäni puolesta, koska vasta ihan viime metreillä kävi ilmi, kuka meillä on varjoesittelijä. Ja sen vuoksi se varmasti selittää, miksi tämä on minusta hieman hankala asia. Ensinnäkin tämä on aihe, joka kattaa niin paljon asioita ja toisaalta minusta tämä Mm, ei ole tarpeeksi läpimenevä. Tämä on kuitenkin sisämarkkinakysymys, ja, joka kasvaa, sisämarkkinat kasvavat, tämä koskee erittäin paljon kuluttajia ja kuluttajat odottavatkin sitä. Sen vuoksi meidän täytyy olla hyvin konkreettisia. Komissio on antanut tästä tiedonannon viime vuonna, kuten mietinnössä mainitaankin. Mutta minusta tässä vedotaan liian vähän komissioon siinä, että sen pitäisi antaa selkeä aikataulu esimerkiksi. Sen vuoksi, että tässä ollaan kyllä vuosia myöhässä. Ja sitten tämä digitaalinen agenda, josta komission jäsen Cruz aikoinaan teki ehdotuksen, siinäkin ollaan minusta jäljessä ja siihen liittyy hyvin paljon kaupallisiakin eh, etuja ja eh, asioita, jotka olisi tärkeitä nyt eh, juuri kriisin aikana. Joten minusta komission täytyisi toimia eikä vain olettaa, että asiat tapahtuvat itsestään. Esimerkiksi copyright on täällä mainittu. Se on hyvin hajanainen järjestelmä. E, ei todellakaan ole helppoa ihmisille, jotka haluavat toimia useimmissa jäsenvaltioissa, esimerkiksi myydä vaikkapa internetin kautta musiikkia. Tekijänoikeudet e, hankaloittavat tätä. Tämä on minusta asia, johon olisi puututtava välittömästi. Lisäksi tähän liittyy tämä sirpaloituminen, liittyen esimerkiksi kiellettyjen tuotteiden myyntiin internetissä. On tiettyjä tuotteita, joita voidaan myydä vain tietyissä kaupoissa. Esimerkiksi jotkut luksustuotteet, mutta voi vielä ymmärtää, mutta muuten minusta tämä on hyvin mielivaltaista, mitä asioita saa myydä ja mitä ei. Minusta komission pitäisi tähänkin puuttua ja ilmoittaa, tuleeko se tekemään tiettyjä toimenpiteitä jonkin tietyn ajanjakson sisällä joten hieman voimaa tähänkin. Haluaisin konkreettisia esityksiä. Sitten lopuksi kuluttajien luottamus internettiin on hieman eri asia, kun me puhumme luottamuksesta ja kuluttajista ja tavallisista kaupoista. Ja ottaen huomioon esimerkiksi ne toimenpiteet, mitä me olemme Euroopassa ottaneet käyttöön omilla sisämarkkinoilla. Meidän täytyy huomioida myös USA, Australia, Uusi-Seelanti ja uudet kasvavat taloudet. Ei kuluttajalle ole mitään väliä, missä jokin nettosivusto sijaitsee. Ja ihmiset haluavat mielellään ostaa tavaroita ja tuotteita Euroopan ulkopuoleltakin. Joten pelkään, että jos tähän ei tule mitään ehdotuksia, niin syntyy tiettyä protektionismia Euroopan rajojen sisälle. Eli me haluamme Euroopasta viedä muihin maihin, mutta kuluttajat haluavat myös ostaa tänne muista maista tavaroita. Nämä ovat muutama kommentti vain tästä. Kiitos. Pierre. Thank you, madam. Um, and thank you to Ms. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia Arja sille hyvästä mietinnöstä. Tämä on äärimmäisen tärkeää äh, sisämarkkinoiden äh, loppuun saattamisen kannalta, että saamme myös e-kaupan ja online-markkinat mukaan. Meidän täytyy ottaa huomioon kaikki ne mahdollisuudet, joita nettikauppa tarjoaa kuluttajille, mutta meidän täytyy myös tarjota joustavuutta markkinoille niin, että emme kurista koko e-kauppaa. Me olemme jo tässä mietinnössä muutamiin ongelmiin puuttuneet, mutta saatavuus on edelleenkin avainasemassa, eli että ihmiset pääsevät käsiksi internettiin kaikkialla Euroopassa. Tämä on tärkeää niin yritysten kuin yksityistenkin kansalaisten kannalta. Ja meidän täytyy, täytyy aina pitää mielessämme se, mitä kuluttaja tarvitsee, jotta hän voi turvallisin mielin tehdä kauppoja myös netissä. Mutta meidän täytyy tarjota markkinoille mahdollisuuksia myös pk-yrityksille. Ja täytyy ottaa huomioon pk-yritysten ongelmat ja huolenaiheet niin siinä missä suurempienkin yritysten. Minulla on vakavia huolenaiheita minkään maailman ALV-harmonisaatiosuunnitelman suhteen. Olen tehnyt tämän aivan selväksi. Meidän täytyy vielä keskustella tästä paljon enemmän, että miten arvonlisäveroasioita voitaisiin yhtenäistää. Enkä minä myöskään tästä patenttivirastosta ajatuksesta pidä. Ihmiset menevät nettikauppaan säästääkseen rahaa. Tuskin heitä kiinnostaisi joutua maksamaan veroja siitä, että vielä pistettäisiin pystyyn uusi virasto. Meidän täytyy saada lainsäädäntö toimi, toimivaksi ja silloinpa tällainen virasto ei edes ole tarpeen. Niin, tästä varmasti voidaan vielä keskustella uudemman kerran, koska minä ymmärsin Antonion sanovan, että meillähän on jo solvit ja eikö sekin riittäisi. No, tämä on Tämä on tärkeä asia ja myös nettiin pääsy kautta Euroopan kaikille kansalaisille on tärkeä ongelma. Sitten annan puheenvuoron Matteo Salvinille. Onko Matteo Salvini paikalla? Ei näytä olevan. Annan siis puheenvuoron Rafa Travskovskille. Anteeksi pieni korostukseni tässä. Gracias Pablo por un trabajo. Kiitoksia Pablolle tästä loistavasta työstä. Ajatellen tässä nyt sähköisen kaupung- kaupankäynnin tärkeyttä, niin esittelijä todella arv- ansaitsee arvostuksemme. On tärkeää taata eurooppalaisten kuluttajien luottamus digitaalitalouteen ja tässä olisi tärkeää käsitellä näitä huutokauppa, verkkohuutokauppakysymyksiä. Nyt siirryn puhumaan englantia. Vuosi 2002 oh, silloin tuli sähköisen kaupankäynnin direktiivi ja tuosta on jo paljon aikaa kulunut. Meillä ei ole vielä päivitystä tähän direktiiviin. Ja kuten esittelijä tekeekin tässä, niin tässä vielä toista kertomusta sähköisestä kaupankäynnistä odotetaan edelleen ja maailmahan on muuttunut valtaisasti verkkoympäristötoiminnassa. Näyttäisi siltä, että etämyynti direktiivistä tämä jätettiin pois, mutta jos me tarkastelemme esimerkiksi eBay-tyyppisiä huutokauppoja, niin haluammeko me jättää ne ulkopuolelle? Vuonna 2002 me puhuimme huutokaupoista verkossa ja silloin meillä oli erilainen näkökulma Eritoten kun ajatellaan nyt tätä kaikista tärkeintä tuotteita tai yhtä tärkeimmistä internetin myyntipaikoista, tai sähköisen kaupankäynnin direktiivissäkään ei tule oikein selväksi se, että kattaako se huutokaupat vai ei. Olen yhtä mieltä Correide Campusin kanssa siitä, että ylisääntelyä ei pitäisi olla. Sitähän on ollut välillä, mutta meidän täytyy todella pohtia tätä nyt tiukasti, aivan kuten esittelijä ehdottaa. Eritoten mitä tulee vastuuseen ja kuluttajien parempaan suojeluun huutokauppakysymyksissä. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Esimerkki Mietinnössä esittelijä toteaa, että kuluttajille pitäisi olla ehdottoman selvä, onko myyjä loppumyyjä vai välittäjä. Ja tämä on erittäin tärkeä huutokauppa kontekstissa, kun emme aina tiedä, että mm, kenen kanssa tässä nyt ollaan toi, kauppaa käymässä ja kuluttajien oikeuksia ei suojella. Minun mielestäni näitä kahta asiaa täytyisi vielä kehitellä enemmän tässä mietinnössä ja me yritämme myös esittää tarkistuksia asiasta, koska me lähetämme tässä nyt vahvan viestin siitä, että tarvitsemme päivitystä tähän direktiiviin, mutta meidän täytyy ottaa huomioon myös nopeasti muuttuva realiteetti verkkomaailmassa. Kiitos. Merci. Alors je vais d'ores et déjà vous donner la liste. No niin, seuraavat puhujat ovat saaneet puheenvuoron Schwab. Christelle Chaldemoseux ja Evelyn Gebhardt. Nämä henkilöt ovat saaneet puheenvuoron. Haittako teistä ketään se, että annan ennen ALDE-ryhmän esittelijälle Kreutzmannille nyt puheenvuoron, ennen kuin te neljä saatte puheenvuoron. Kukaan ei vastusta, joten annan ensin Kreutzmannille puheenvuoron. Eli hän saa esittää näkemyksensä ALDEn puolesta. Frau Vorsitzende, vielen Dank. Äh, ich glaube, wir haben hier einen Bericht. Puheenjohtaja, me olemme tällä mietinnöllä yrittäneet tehdä sitä, mitä me tällä hetkellä kykenemme tällä alalla tekemään. Niiden kokemusten perusteella, mitä meillä on sähköisestä kaupasta. Ja sisämarkkinoille. Tämä on hyvin tärkeä mosaikki, jota me tässä yritämme viedä päätökseen. Sen vuoksi, että sähköinen kauppa tarjoaa suuria mahdollisuuksia ja ennen kaikkea se tarjoaa myös pienemmille maille ja erityisesti pienempien maiden kuluttajille mahdollisuuden saada tuotteita tuotteita, joita kyseisessä maassa ei valmisteta sen vuoksi, että väestöpohja on liian pieni. Joten tämä on suuri mahdollisuus kuluttajille ja siksi meidän täytyisikin käsitellä tätä asiaa perusteellisesti ja mietintö on hyvä pohja sille ja siitä on hyvä jatkaa keskusteluita. Merci. Kiitos. Nyt Andreas Schwab saa puheenvuoron. Ich möchte zunächst mal Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää kollegaa tästä mietinnöstä. Tämä äh, on, liittyy äh, monilta osin huomenna keskusteltavaan kuluttajadirektiiviin. Ja jännittävää on se, että ei aina oikein tiedä, mitä äh, ihmiset täällä ajattelevat ja mitä kollegat ajattelevat. Mutta nyt täytyy kyllä sanoa, että en usko, että olisin yhtään sen paremmin voinut itse tätä mietintöä kirjoittaa. Haluaisin aloittaa kohdasta neljä, josta Korea de Campus puhui siitä, että voimmeko me tämän äh, näin äh, kirjoittaa, koska emme tiedä, mitä komissio äh, tekee asiassa. Minä uskon, että meillä on kuluttajadirektiivissä mahdollisuus sanoa parlamenttina, mitä me haluamme. Ja voimme miettiä yhdessä kantoja siitä, missä me haluamme komission mukaan politiikan tekoon. Ja minua ilahduttaisi, mikäli me voisimme Kampoksen ja Ariasen kanssa viedä eteenpäin tätä keskustelua siitä, mm, millä tavalla me haluamme sähköistä kauppaa sisämarkkinoille. Sama koskee kohtaa viisi. Minä olen positiivisesti voinut todeta, että tässä on suurta halua toimia. Ja tässä vaaditaan tiettyjen sääntöjen ja määräysten yhteyttä sääntöjen mukaistamista, jotta kauppiaat ja suoramyyjät voivat tarjota takuut ja vastuut myös oman jäsenvaltion rajojen ulkopuolella. Tässä ei kuitenkaan kerrota, millä tavalla tämä tapahtuisi, mutta oletan, että kollega Arias äh, lähtee siitä, että tähän, tälle pitää luoda edellytykset niin, että meillä olisi jonkinnäköinen yhtäläinen malli, jota nämä kauppiat voisivat sitten hyödyntää. Ja myös tässä parlamentti, mikäli me pääsemme yhteiseen kantaan, voimme vaikuttaa tähän kuluttajadirektiivissä. Ja selvää on tietenkin se, että sähköisellä kaupalla on valtava potentiaali. Tarkastelin myös kohtaa 14. Ja olen tässä myös sitä mieltä, että kollega Ariaksen toive jota varjoesittelijät myös kannattavat, on mahdollista toteuttaa niin, että me yhdessä ottaisimme myös tämän asian mukaan kuluttajadirektiiviin. 17 liittyy myös hieman siihen, mitä kollega Korea Di Campos sanoi liittyen online-maksuihin. Periaatteessa me tiedämme kolme estettä sisämarkkinoille. Ensinnäkin meillä on suuri kielieste, jota me emme voi direktiiveillä ylittää. Toisakseen online-maksujen ähm, ongelma, äh, sitä ei ole vieläkään saatu ratkaistua. Ja kolmanneksi on liikaa petoksia. Ja minusta meidän täytyy olla tietoisia siitä, että siviilioikeuden avulla voimme puuttua petoksiin, mutta emme voi täysin niitä estää. Joten siis me tarvitsemme klassisia jäsenvaltioiden omia toimia, joilla estetään sähköisten markkinoiden petokset. Se on erittäin tärkeää myös kaupan puolelta. Se on kaupan eduissa, että petokset voidaan estää. Sen vuoksi mielestäni on hyvin positiivista, että se on otettu mukaan tähän mietintöön ja siitä vielä kiitokset kollega Ariakselle. Parole monsieur Robert Rochemore. Äh, kiitoksia puheenjohtaja. Niin, aivan kuten äsken jo sanoin, niin mielestäni Ariasin mietintö on äärimmäisen hyvä. Ja aivan kuten Schwab sanoi, niin äh, on erittäin hyvä, että me teemme työtä kuluttajan suoja-asioiden ja direktiivin parissa. Nyt jo uudetkin MEPit alkavat äh, tuntea, äh, tuta, minkälaista tämä parlamentaarinen työ on. Myönnän, että Ehkä olisi parempi käyttää jotain muuta sanaa kuin sisämarkkinoiden täydentäminen, achèvement ranskaksi. En minä usko, että sisämarkkinoita koskaan saadaan valmiiksi, mitä achèvement tarko- tarkoittaa. Täytyy ehkä tunnustaa tämä asia. Semantiikkaahan tämä on, mutta en usko, että sisämarkkinat, sisämarkkinat ovat jatkuvasti meneillään kehkeytyvä asia. Ja mitä tulee sähköiseen kaupankäyntiin, tämä on todellinen vallankumous. Tällä tavalla kaupan käyntiä laajennetaan modernin teknologian avulla ja markkinoille tulee uusia toimijoita, jotka eivät välttämättä ole kuluttajia, vaan sellaisia tuotteja, jotka eivät en aiemmin ole olleet kaupan käyjiä, mutta joista voi tulla yhtäkkiä kaupan käyjiä. Eli ei tässä ole kyse ainoastaan siitä, että tällä tavalla voidaan äh, saada hintoja alemmaksi, vaan tämä on myös uusi keino luoda taloudellista toimintaa ja tällä tavalla parantaa yleisesti taloutta. Äh, ja sitä mukaan, kun äh, kuluttajat saavat enemmän valinnanvaraa ja oikeuksia, niin täytyy myös muistaa, että Samanaikaisesti on monia esimerkkejä siitä, että sähköinen kaupan kautta ei onnistu välttämättä kauhean hyvin. Erityisesti kun puhutaan rajat ylittävästä elektronisesta sähköisestä kaupankäynnistä. Tästä täytyisi lähteä liikkeelle, että tällainen ongelma on. Haluaisin sanoa pari seikkaa seuraavista kohdista. Ensinnäkin 24 kohta, joka liittyy tähän kuluttajien luottamukseen. Siitähän juuri kollega puhui näistä luottamusmerkinnöistä. Ja kun sähköinen kaupankäynti kehittyy, niin meillä tulee olemaan sellaisia verkkokauppiaita, jotka ovat EUn sisäpuolella, mutta on myös sellaisia verkkokauppasivustoja, jotka kuuluvat Euroopan ulkopuolisille toimijoille, amerikkalaisille tai kanadalaisille tai muille. Ja tästä tulisi tiedottaa ihmisiä. Eli onko protektionismia se, minusta ei, että jos me teemme tässä harmonisaatiotyötä ja pyrimme parantamaan luottamuskriteereitä, sisämarkkinoilla, sähköisessä kaupankäynnissä, niin eikö kaikki tämä myös pitäisi tehdä näkyväksi kuluttajalle? Eli että se, että ostaa eurooppalaista, tuo lisää luottamusta. Se on tietynlainen luottamuksen tekijä. Koska muussa tapauksessa kaikki sen luottamukseen liittyvä asia, jota me teemme, saattaa mm, valua sormiemme läpi tulla turhaksi, kun EUn ulkopuolella tapahtuu jotain ikävää. Eikä meillä ole mitään mahdollisuuksia tuputtaa omia sääntöjämme EUn ulkopuolella. Eli kun tässä kohdassa 24 puhutaan kuluttajan luottamuksesta ja luottamusmerkinnöistä, niin me tarvitsisimme tällaisen eurooppalaisen luottamusmerkinnän sähköisessä kaupan käynnissä, jolla, jonka avulla voisimme osoittaa, että eurooppalaiset toimijat ovat sitoutuneet tähän, eikä tässä ole kyse mistään protektionismista. Sitten halusin vielä sanoa seuraavan asian. Mikä se nyt olikaan? Ai niin. Tämä liittyy... Niin, minähän asun maassa. Tämä liittyy kohtaan kymmenen. Ei kun ei olekaan kymmenen puhujakorjaa. Minun maassani Ranskassa ei ole velvollisuutta perustaa mitään fyysistä konkreettista putikkia, kauppaa silloin, kun ryhtyy sähköiseen kaupan käyntiin. Joissain maissa tällainen velvoite on olemassa. Minä tietysti ihan... Minä olen kyllä sitä mieltä, että olisi kiintoisaa tehdä jonkinlainen luettelo, että missä maassa on oikeus myydä netissä tuotteita ilman, että on minkäänlaista konkreettista kauppaa ja missä maissa tällainen konkreettinen kaupankäynti ja online-kaupankäynti ovat toisiaan täydentäviä? Ja tälläkin tavalla kuluttajat, kuluttajat varmasti voisivat hyötyä tällaisesta tiedosta. Ja sitten vielä kolmas seikka. Eh, joka liittyy eh, nopeaa, nopeisiin internetyhteyksiin, laajakaistayhteyksiin. Ei, ehkäpä tähän mietintöön voitaisi lisätä jotain, joka liittyisi eh, valvontaan niin, että tai pikemminkin sellaiseen jonkinlaiseen koulutuskampanjaan, jonka avulla voitaisiin kuluttajia, jotka eivät ole tottuneet tekemään verkkokauppaa, niin oppia näistä asioista. Kiitoksia. Niin, kyllä paljon rahaa varmasti myös menisi tällaisiin tiedotuskampanjoihin ja muihin. No, Niin, tämä nyt on tällaista eurooppalaista jargonia, tämä sisämarkkinoiden loppuun saattaminen, täydentäminen, tai miksi sitä nyt puhutaan ranskaksi, sanotaan asemaa. Ehkä tosiaan meitäkin kiinnostaisi keskustella komission kanssa siitä, että voisimmeko käyttää sellaista kieltä, joka olisi kuluttajillekin ymmär- ymmärrettävämpää. Sitten puheenvuoro saa Kristel. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on muutama lyhykäinen huomio tähän todella mielenkiintoiseen alaan. Tämä on erittäin mielenkiintoinen, koska me kaikki olemme myös äh, internetin kuluttajia. Ensinnäkin sanoisin olevani samaa mieltä edustaja Turusen kanssa näistä äh, ongelmista, joita meillä on. Ne voidaan äh, ratkaista myös kuluttajadirektiivissä. Ja minä uskon, että kuluttajille on kaikkein tärkeintä saada aikaan luottamusta internetissä käyvä, käytävään kauppaan niin, että meillä olisi eh, kunnolliset yhtäläiset säännöt koko Euroopassa. Joten toivoisin todellakin, että säännöt harmonisoitaisiin ja että me yrittäisimme myös tehdä jotain sääntöjen noudattamiselle. Tämä näkyy myös kohdasta 17, joka mielestäni on erinomaisen hyvä. Meidän täytyy varmistaa parempi sääntöjen noudattaminen. Me tiedämme, esimerkiksi, että Tanskassa kuluttaja kääntyy Tanskan kuluttaja-asiamiehen puoleen esimerkiksi saksalaisen internetfirman kanssa. Ja silloin Tanskan kuluttaja-asiamies ottaa yhteyttä Saksan kuluttaja-asiamieheen, joka yrittää selvittää, onko asiassa jotakin vikaa ennen kuin mahdollisesti saadaan aikaan sopimus. Ja tämä kestää kuluttajalle aivan liian kauan, mikäli me haluamme, että kuluttaja luottaisi internetkauppaan. Joten nimenomaan rajat ylittävän kaupan sääntöjen noudattaminen ja niiden valvominen on tärkeää. Ja sitten kohta 24, joka liittyy luottamusmerkkeihin. Meillä on niitä Tanskassa ja niillä on merkitystä sille, että kuluttajat ostavat nimenomaan niiltä kotisivuilta, joilla on tämä luottamusmerkintä. Ja sen vuoksi haluaisin tällaisen eurooppalaisen luottamusmerkinnän. Minusta on hyvin tärkeää, että kuluttajat voivat myös luottaa tähän luottamusmerkintään. Ja sen vuoksi viranomaisten täytyy olla mukana varmistamassa tätä sertifiointia hyvin varhaisessa vaiheessa. Mutta tämä näkyy myös tästä mietinnöstä. Tässä oli minun huomioni. Kiitos. Merci Christelle. Euh, une petite question. Kiitoksia Kristen. Kysymys Traskovskille. Haittaisiko teitä, jos ehkäpä kymmenellä minuutilla vielä ylittäisimme tämän eh, aiheen käsittelyä? Komissiokin on paikalla. Eh, nyt antaisin puheenvuoron Emilille, jos Trafskovskia ei haittaa. Eh, kiitos, kiitos herra Traskowski, että hän antaa meille mahdollisuuden keskustella tästä aiheesta edelleen. Vaikkakin EU-Sveitsi-aihe on todella tärkeä. Haluaisin kiittää myös tästä erittäin hyvästä Areaksen mietintöluonnoksesta. Ja tältä pohjalta voimme tehdä todellakin hyvällä tavalla työtä eteenpäin. Ja kuten kollegani, haluaisin ottaa muutaman asian esiin, joita pidän erityisen positiivisena. Ja haluaisin sanoa edustaja Rochefortille, että kohta kymmenen on ihan hyvä ja oikein. Ja siinä on ö, ö, kysymys näistä ö, vaatimuksista, jotka ovat minusta oikeita minusta meidän täytyy huomioida, että on monenlaisia yritysmuotoja, eikä meidän tule lähteä tässä rajaamaan sen, mikä on mahdollista ja mikä ei, niin kauan kun on kysymyksessä avoin, seurattava ja reilu kauppa. Ihan samalla tavalla kuin me voimme velvoittaa kuluttajat tiettyihin sääntöihin. Jos kuluttaja sanoo, että hän ei halua ostaa internetin kautta, niin ei silloin hänen tarvitse. Ei se ole hänen velvollisuutensa, joten tätäkään ei tulisi unohtaa. Tämä on perusoikeus. Itse päättää, millä tavalla haluaa toimia. Haluaisin sanoa, että kohta 17 on minun mielestäni myös erinomaisen hyvä se vastaa erittäin hyvin eh, niitä ongelmia ja ongelma-alueita, joita monilla kuluttajilla on ja joihin meidän on puututtava. Millä tavalla se sitten loppujen lopuksi tehdään, tapahtuuko se eh, RAPEXin kautta vai eh, varhaisvaroitusjärjestelmän kautta, eihän tämä ole se ongelma, vaan ongelma on se, että meidän täytyy huolehtia siitä, että komissio hoitaa nämä asiat selkeämmin ja paremmin. Ja haluaisin myös, äh, herra Arias, äh, hieman vahvistaa tätä teidän tekstiänne liittyen tietosuojaan. Internetin äh, kautta annetaan hyvin paljon informaatiota, kun ostaa netin kautta. Silloin antaa hyvin paljon tietoja ja sen vuoksi tietosuoja on hyvin tärkeää ja ihmisten oikeus myös päättää omista tiedoistaan vaikuttaa tähän yhteyteen. Sitten vielä yksi asia, jota kukaan ei ole vielä käsitellyt, joka mielestäni on hyvä ja tärkeä, on kohta 21, jossa kysymys on siitä, että luodaan korkeatasoista oikeussuojaa alaikäisille. Ja nykyisin, missä yhä useammat kaupat tapahtuvat ei ainoastaan tietokoneen kautta, vaan myös kännykän kautta. Kaikki nämä mahdollisuudet, joita ihmisillä on, miten paljon helpompaa on päästä internetkauppoihin myös nuorille ihmisille. Ja sen vuoksi meidän täytyy miettiä myös sitä, millä tavalla me toimimme ja millä tavalla me tarjoamme nuorille, alaikäisille tiettyä suojelua. Minä tiedän tai muistan 80-90-luvulla keskusteltiin Saksassa hyvinkin äh, kiivaasti äh, katukaupasta, jota tarjottiin äh, alaikäisille. Ja siitä, että siinä katukaupassa ei noudatettu noudatettu sääntöjä ja sitä, että esimerkiksi alaikäinen ei voi itse solmia mitään sopimuksia. Toki se oli hyvä, että sitä silloin puhuttiin, mutta nyt meidän täytyy keskustella aiheesta uudelleen sen vuoksi, että eihän myyjä heti edes näe ihmisen kasvoja, eikä hän näe, onko kysymyksessä alaikäinen vai ei. Joten ei tässä oikeastaan ole kysymys ainoastaan alaikäisten suojelusta, vaan myös yritysten myyjien suojelusta ja siitä, että he eivät tiedä, millä tavalla heidän tietämättömyytään näissä kauppatilanteissa voitaisiin helpottaa. Ja sen vuoksi kohta 21 on hyvin tärkeä. un sujet vraiment qu'il faut approfondir euh, pour les générations qui viennent. Ah. Niin. Nyt annan puheenvuoron äh, David Meirille, joka edustaa DG Sankoa Euroopan komissiosta. Thank you very much, Madam Chairman. Yes, I'm here representing DG Kiitoksia. Edustan toden tottakin Sankoa. Mutta täytyy todeta, että se tiedonanto, jonka me laadimme, on itse asiassa useiden komission osastojen hedelmää. Me, se on siis monien eri osastojen tuotosta. Kolme seikkaa e-kaupasta. Ensinnäkin, e-kauppa ei ole ainoastaan e-kauppaa. Jos e-kauppa toimii ja se nähdään uskottavaksi ostosten tekovaihtoehdoksi, niin sillä on potentiaalia vaikuttaa merkittävällä tavalla vähittäismyyntisektoriin. Me tiedämme jo nyt, että offline-kaupat vertailevat hyvin tarkkaan sitä, mitä niiden kilpailijat velottavat tuotteista netissä. Ja kuluttajat katsovat myös netistä, että miten, minkälaista tavaraa on tarjolla ja millä hintaa. Ja sen jälkeen hän menee kauppaan ja sanoo, että näin netistä, että tavara maksaa tämän ja tämän verran, e, mikä on omiaan alentamaan tuotteiden hintaa kaikkialla. Ei tarvita tilannetta, jossa kaikki ostelevat netissä, vaan Sähköisellä kaupalla on myös merkittävä vaikutus ylipäänsä markkinoiden toimintaan. Se ulottuu myös offline-markkinoihin. Eli ne kuluttajat, joilla ei ole internetyhteyttä eivätkä koskaan tule ostamaan mitään netissä, hyötyvät merkittävästi siitä, että sähköinen kauppa on olemassa, koska offline- ja online-kaupankäynti integroituvat pikkuhiljaa keskenään. Eli Tämän vuoksi sähköistä kaupankäyntiä ei pidä äh, nähdä vain jonkinlaiseksi erityiseksi talouden osaksi, koska kuluttajat, liikeyritykset ja äh, vähittäiskaupat toimivat niin kuin toimivat. Ja tällä sähköisellä kaupalla tulee olemaan melkoinen dominoefekti kaikkeen kaupankäyntiin. Ja siksi me haluamme saada rajat ylittävän sähköisen kaupankäynnin toimimaan. Siitä komission raportissa on kyse. Meidän mielestämme eh, sähköinen kaupankäynti eh, kasvaa melko nopeasti kotimaa, yhden maan sisällä, mutta se pysyy melko litteänä tämä kasvukäyrä lattiana, kun ajatellaan rajat ylittävää nettikauppaa. Eli me haluamme, meillä on ongelma, me haluamme lisätä rajat ylittävää sähköistä kaupankäyntiä. Jos se toteutuisi, sillä olisi myönteisiä vaikutuksia nimenomaan koko sisämarkkinoilla – Eli unelias vähittäismyyntisektori jossain EUn kolkassa, jossa hinnat ovat korkeat ja tarjonta on vähäistä, niin saattaisi muuttua, jos kuluttajille tässä kyseisessä maassa sähköisestä kaupankäynnistä tulisi todellinen vaihtoehto. Henkilöt alkaisivat ostaa rajat ylittävästi sähköisessä kaupankäynnissä ja sitten tämän uinuvan pikkuliikkeenkin pitäisi herätä. Siksi meidän mielestämme rajat ylittävän sähköisen kaupan täytyisi kehittyä. Ei siksi, että tuhannet ja tuhannet Euroopan unionin kansalaiset ostaisivat tavaraa rajat ylittävästi, vaan siksi, että tällä ylipäänsä tällä ilmiöllä on merkittävä vaikutus vähittäismyyntisektoriin, erityisesti pienemmissä jäsenvaltioissa ja myös keskikokoisissa jäsenvaltioissa, koska on sellaisia suuria jäsenvaltioita, joissa on aika kehittynyt e-kauppasektori, ja sitten on sellaisia jäsenvaltioita, joissa se on aika rajallista. Joten jos löytäisimme keinon integroida online nettimarkkinat, saada ne laajenemaan ja leviämään, niin sillä olisi, hyödy, sitä olisi suuresti hyötyä kaikille, koska hinnat olisivat paremmat, valinnanvaraa olisi enemmän. Toinen seikka. Syy siihen, että sähköinen e-kauppa ei välttämättä toimi, on monimutkainen asia on monia seikkoja, jotka estävät, pistävät kapulaa sähköisen e-kaupan rattaaseen. Jos verrataan tilannetta tilanteeseen kymmenen vuotta sitten, niin tällä hetkellä ongelma ei niinkään enää piile kuluttajien luottamuksessa. Ihmiset tuntevat olonsa melko hyväksi, kun tekevät kauppaa netissä. Todellinen kapula rattaassa on se, että yritykset eivät halua välttämättä myydä netissä. Me olemme tehneet tuhansia testejä kaikissa jäsenvaltioissa ja vain noin 61 prosentissa tapauksista äm, yritykset kieltäytyivät ä, toimittavasta tavaroita. Siis jopa 61 prosentissa. Ä, ja jos näin tilanne jatkuu, niin kuluttajien luottamus ei kyllä siitä parane. Joten meidän täytyy todellakin pohtia, että minkä vuoksi yritykset eivät halua myydä rajat ylittävällä tavalla. Tietysti täytyy varmistaa se, että kuluttajat voivat luottaa ähm, nettikauppaan. Korkea kuluttajan suoja on erittäin tärkeää. Ja meidän täytyy myös pyrkiä pitämään huoli siitä, että yritykset äh, haluavat äh, myydä Tietysti myös lainsäädännön no- noudattamisen valvonta on tärkeää ja muutoksen hakumenettelyiden tarjolla oleminen on myös tärkeää. Eli jos tulee ongelmia, kuluttajat voivat aina valittaa jollekin taholle. Kiitos. Si, monsieur. Kiitoksia, edustaja David Meer. Ja nyt annan puheenvuoron esittelijälle, jotta hän voi vetää lankoja yhteen tästä keskustelusta. Kiitos. Eh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ja haluaisin kiittää teitä kaikkia, jotka ovat tänään ilmaisseet täällä omat näkemyksensä tästä aiheesta. Ja haluaisin kiittää tämän mietinnön vastaanotosta. On aivan totta, että kaikki nämä tarkistukset, siis tänään esitetyt suulliset tarkistukset tähän mietintöön, kaikki nämä eri näkökulmien esitykset esit, oman tekstiini on sellaista, joka on jo osittain mukana tässä mietinnössä ja tietysti tässä nyt on pieni tilanpuuteongelma. Mietintö on hyvin avoin e-, eritoten tälle tarkistusprosessille, joten todellakin tätä mietintöä tullaan vielä työstämään täällä valiokunnassa. Toistan vielä hieman itseäni. Yksi tärkeimmistä asioista rajat ylittävän sähköisen kaupankäynnin kannalta on asia, jota monet ovat täällä kommentoineet, eli luottamuksen luominen. Minun mielestäni tässä nyt on kysymys muun muassa siitä, että täytyy luoda luottamusta tiedottamisen kautta. Kuluttaja täytyy tiedottaa ja samoin myöskin yrittäjiä, kauppoja, jotka haluavat toteuttaa tätä sähköistä rajat ylittävää kaupankäyntiä Euroopassa. Tieto liittyy siihen, että kuluttaja tietää, kuka myy, mistä käsiin, mitä oikeuksia kuluttajalla on siinä vaiheessa, kun hän ostaa tuotteen verkossa. Kuluttajan täytyy tietää, että tuote on aito, että se ei ole kopioitu, vaan että se on aito ja sillä on kaikki lain suomat takuut, jota Euroopassa voi saada eri direktiivien kautta Ja tässä täytyy luoda myös luottamusta sen kautta, että todellakin korostetaan esimerkiksi maksujen luotettavuutta ja mahdollisten konfliktin, konfliktien ratkaisu on myös mahdollista siinä vaiheessa, kun ongelmia joskus tulee kauppan käynnissä. Luottamus liittyy myös koulutukseen. En tiedä, tarvitseeko tässä nyt pyytää varoja tähän koulutukseen. Tästä muutaman vuoden kuluttua itse kouluissakin yhtenä tärkeänä osana oppi, oppimisessa on kaikki tämä, mikä liittyy uuteen teknologiaan. Jossakin maissahan tämä on jo tärkeä oppiaine. Ja tässähän verkkokaupankäynti on myös keskeisessä asemassa – Tämän lisäksi sitten täytyy vielä tehdä kuluttajille ja myyjille tutuksi tämä verkkomyyntiympäristö niin, että se on yhtä hyvä tai jopa parempikin kuin tavallinen kaupankäyntiympäristö. Ja tästähän on kaupan, tässä sähköisessä kaupankäynnissä kyse. No mikä nyt on tässä johtopäätös? minä tai aikaisemmat sukupolvet konkreettisemmin emme ole niitä, joita, jotka tulemme paljon käyttämään tätä sähköistä kaupankäyntiä, mutta omien lasteni sukupolvi kyllä tulee todennäköisesti käyttämään hyvinkin useaan otteeseen tavallisiin ostoksiinsa päivittäin sähköistä kaupankäyntimahdollisuutta siinä vaiheessa, kun heillä on riittävä ikä tämän oikeutensa hyödyntämiseen tässä oli tämä minun oman mietintöni ajatus. Merci, monsieur Arias. Alors... Kiitoksia, herra Arias. Ai, koska tässä nyt keskustelu oli erittäin hedelmällinen, niin saatte varmasti paljon tarkistuksia. Ja haluaisin muistuttaa teille kaikille, että määräaika tarkistusten esittämiselle tämän mietinnön osalta on 8. kesäkuuta kello 16 kello 16.8.6. Herra Arias vielä. niin, anteeksi. Pyysin vielä uudestaan puheenvuoroa, koska halusin kiittää herra Tsarskovskia, koska hän antoi meille lisää aikaa tämän asian eteenpäin viemiselle. Kiitos. Bon, alors je vais pas perdre de temps en le remerciant aussi. No, minä nyt en enää hukaa aikaa kiittämällä häntä vielä uudestaan, mutta kiitän häntä nyt vielä kuitenkin meidän kaikkien nimissä. Siirrymme sitten toiseen mietintöön, joka on aivan yhtä tärkeä ja herra Rochefort. Me emme puhu sisämarkkinoiden äh, loppuun saattamisen ongelmista, vaan tässä nyt Herra Tsarskovski, annan teille saman tien puheenvuoron niin, että voit ensimmäistä kertaa esitellä oman mietintönne, oman näkemyksenne tästä omasta erityisaiheestanne. aika hukkaamatta teille puheenvuoro. Euh. No ei tämä nyt ihan ensimmäinen kerta ole, taitaa olla jo kolmas kerta, mutta joka tapauksessa. Internal marketing. Me puhumme eh, Sveitsistä ja etasta ja sisämarkkinoihin liittyvistä täytäntöönpanoon liittyvistä esteistä. Me järjestimme tässä valiokunnassa kuulemisen aiheesta ja viime viikolla vierailimme Sveitsissä, mistä haluaisin kiittää myös sihteeristöämme siitä, että he järjestivät tämän matkan me olemme puhuneet lähes kaikkien kanssa, parlamentaarikkojen kanssa, Bernissä, parlamenttien kanssa, Bernin kantonin presidentin kanssa ja koko maan presidentin kanssa Sveitsin näkökulmista. Ja kuten tiedätte, olemme työskennelleet nyt viimeisten kuukausien aikana tämän asian kanssa. Tässä on oikeastaan erilaisia lähestymistapoja. Me olemme siis konsultoineet äh, komissiota, olemme konsultoineet äh, bisneksen edustajia ja niin edelleen ja niin edelleen. Välillä tulee sellainen olo, että, että me olemme oikeastaan tämä koko asia on ihan turhaa, koska monet keskustelukumppaneista sanoivat, että tilanne on hyvä eikä mitään tarvitse tehdä. No, ehkä meidän puolelta täällä unionissa kaikkein niin kuin äärimmäisin eh, esimerkki, mikä on otettu esiin, on, on se, että on sanottu, että meidän pitäisi siirtyä ihan täysin erilaiseen suhteeseen. Meidän pitäisi tarjota sveitsiläisille ystävillemme tällainen ota tai jätä tarjous. Sveitsiläiset ovat hyvin ylpeitä omasta suvereniteetistänsä ja meidän hieman erityisestä suhteestamme. Ja meidän suhteemme ovat hieman monimutkaiset, jotka johtuvat ihan siitä syystä, että sveitsiläiset hylkäsivät etäsopimuksen. Ja ne sveitsiläiset, jotka halusivat etäsopimuksen, neuvottelivat siitä. He olivat niitä, jotka äh, tavallaan keksivät koko äh, etäsopimuksen ja sitten kansalaiset hylkäsivät sen ja tämä on nykyinen tilanne. Me olemme hyväksyneet tässä hyvin pragmaattisen lähestymistavan ja ratkaisun. Me olemme päättäneet vain katsoa, mikä on olemassa oleva tilanne ja miettiä, millä tavalla me voisimme sitä parantaa. No tässä on koko joukko keinoja, joilla me voimme tätä parantaa ja kerron teille muutaman niistä me tarkastelimme näitä tuki toimenpiteitä, mitä Sveitsi käyttää aina välillä, niin meidän tulisi tehdä kaikkemme, jotta voisimme vakuuttaa Sveitsin kollegamme siitä, että heidän toimenpiteensä ovat suhteellisia, koska muuten ei ole mitään oikeusvarmuutta sisämarkkinoille. Mitä tulee sitten sisämarkkinoiden rakenteisiin, niin käsittelimme tätä hyvin laajasti Sveitsissä. Kaikkein tärkein ongelma on ehkäpä sisämarkkinoiden sääntöjen yhtäläinen noudattaminen. Mutta siihen meidän tulisi pyrkiä, koska ilman sitä meillä ei ole oikeusturvaa ja silloin syntyy ongelmia, lisäongelmia. Nyt meilläkin on jo tiettyjä ongelmia. Sama koskee myös tiettyä joustoa ja joustavuutta näissä sopimuksissa. Käsittelimme myös sitä, millä tavalla voisimme vähentää tätä sirpaloitumista, varsinkin mitä tulee päätösten toimeenpanoon sellaisella tavalla, että ehkäpä voisimme kutsua sveitsiläiset kollegamme mukaan päätöksentekoon. Puhuttuamme sveitsiläisten kollegoiden kanssa ja eh, tunnusteltuamme EUn kantaa, niin eh, vaikka me nyt haluaisimme työskennellä tämän statuskuon pohjalta ja yrittää parantaa suhteita, niin meillä on aika iso pala haukattavana sisämarkkinavaliokuntana ja todella valtavia asiamääriä sieltä on vyörymässä. En nyt tässä lähde niitä kaikkia teille luetteloimaan, koska te tiedätte ne. Mutta yksi hyvä esimerkki on esimerkiksi kuluttajasuojadirektiivi, sähköinen kauppa, julkiset hankinnat ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja jos me katsomme meidän bilateraalisia suhteita suhteitamme Sveitsin kanssa, niin tulee olemaan lähes mahdotonta viedä eteenpäin näitä suhteita status pohjalta. Ajatellen nyt näitä valtavia asiakokonaisuuksia, joita meillä on käsiteltävänä. Joten näiden keskusteluiden jälkeen ja kuultuamme komission kantaa, niin meidän lopullinen suosituksemme on, ainakin mitä tulee tulevaisuuteen, että meidän tulisi hakea mahdollisuuksia saada aikaan bilateraalinen sopimus EUn ja Sveitsin kesken, koska tulee olemaan erittäin vaikea käsitellä kaikkia näitä hankalia ja valtavia asiakokonaisuuksia, joita meillä on esityslistallamme lähitulevaisuudessa – Tämän täytyy olla erityinen sopimus sen vuoksi, että meidän suhteemmekin ovat aika erityisiä, mutta meidän tulee olla myös kunnianhimoisia ja rohkeita. Tässä meidän luonnoksessamme olen ottanut esiin tämän, mutta kuten sanoin, me olemme hyväksyneet tällaisen lähestymistavan nyt, että emme lähde sveitsiläisille vain saarnaamaan, vaan että kuuntelemme myös heitä ja annamme heille sen arvostuksen, minkä tämä erityinen suhde ansaitsee. Ja tämä ansaitsee erityistä huolenpitoa molemmilta puolilta ja että tämä ei nyt ole ihan tavallinen kolmas maa, joka hakee jäsenyyttä. Ei, vaan tämä vaatii tällaista räätälöityä ratkaisua. Me olimme siellä, olemme kuulleet argumentit, olemme keskustelleet lähes jokaisen kanssa osoittaaksemme, että, että äh, tässä on useita osallisia. Komissio, komissiollahan on tässä melkein tärkein rooli, koska se valvoo perustamissopimusten noudattamasta mutta parlamentaarikot sitten toisaalta käyvät parlamentaarista vuoropuhelua ja uskon, että Sveitsin kollegat arvostivat sitä, että meidän valiokuntamme on heidän kanssaan aiheesta keskustellut. Tarkistusten määrä aika lähestyy hyvin nopeasti, kuten jo olen sanonut tämän kuulemisen jälkeen ja tämän vierailun jälkeen. Minä itse tulen esittämään tarkistuksia tähän mietintöön, mutta sitten odotan mahdollisia muita tarkistuksia teiltä ja teen yhteistyötä varjoesittelijöidemme kanssa niin, että saamme aikaan sitten kompromisseja, eh, jotka sopivat meille kaikille. Ja vielä kerran haluaisin kiittää sihteeristöämme siitä, että autoitte meitä järjestämään tämän kuulemisen ja tämän hyvin tärkeän matkan Sveitsiin. Tämä on tärkeä ennakkotapaus eh, valiokunnallemme myös tavallaan diplomaattin, diplomatiankin kannalta. Ja odotan innolla näitä lähipäiviä, niin että saamme vietyä asian päätökseen. Kiitos. Thank you very much, Mr. Trzaskowski. It was, it was my... Kiitoksia kovasti, herra Traskovski. Tämä olikin minulle kovin vaikea tehtävä tehtävä. Lausuterin nimenen, mutta seuraavan helppo. Repo, se tarkoittaa kettua. Vulpes callida, latinaksi. Eh, todella haluan kiittää eh, Rafael Traskovskia hyvästä ja tasapainoisesta eh, mietinnöstä. Mielestäni mietintö valottaa EUn ja neljän EFTA-maan välisiä suhteita erinomaisella tavalla – Mietintö tuo hyvin esille myös ne seikat, jotka osaltaan hidastavat EUn ja neljän EFTA-maan välistä kaupankäyntiä sekä unionin sisämarkkinoille pääsyä. Kuten näissä lukuisissa tapaamisissa ja tasokkaissa monipuolisissa kuulemistilaisuuksissa on käynyt ilmi, Norjan, Islannin ja eh, Liechtensteinin hyväksymä etäsopimus on monessa suhteessa helpompi ja sujuvampi ratkaisu verrattuna Sveitsin ja EUn kahdenvälisiin sopimuksiin. Meidän on kuitenkin kunnioitettava Sveitsin kansalaisten demokraattisesti tekemää päätöstä ja päätöstä olla allekirjoittamatta etäsopimusta. Tämän kanssa on sitten elettävä, vaikkei se aina helppoa olisikaan, mutta mietinnön laatijan suositus bilateraatilisesta sopimuksesta, erityisestä sopimuksesta, on ilman muuta hieno asia ilman saarnaamista ja ymmärtäen ja kuunnellen ja kunnioittain. Minulla ei ole sen suurempaa huomauttamista mietinnön sisältöön, mutta erääseen seikkaan haluaisin kuitenkin kiinnittää huomiota – ja se koskee siis ETA-sopimukseen liittyviä haasteita. Yksi suurimmista haasteista on siis yhä säännösten toimeenpanon hitaus. Tämä johtuu pitkälti etäsopimukseen liittyvistä institutionaalisista ja rakenteellisista syistä. Tähän seikkaan olisi syytä kiinnittää enemmän huomiota ja pyrkiä vähentämään sitä aikaa, joka kuluu päätöksen tekemisestä sen sisällyttämiseen kansalliseen lainsäädäntöön. Ja sitten lisäksi ETA-sopimuksen piiriin kuuluvien jäsenvaltioiden tulisi varmistaa riittävät resurssit sisämarkkinalainsäädännön toimeenpanemiseen. Ja tämä ei koske ainoastaan mietinnössä esille tuotua palveludirektiiviä – vaan äh, sen tulee koskea kaikkia sisämarkkinadirektiivejä. Kiitoksia hyvästä työstä. Thank you, Mr. Repo. The next... Kiitoksia, edustaja Repo. Ja sen jälkeen Jürgen Kreutzmann. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos, äh, puheenjohtaja tässä mietinnössä pyritään saavuttamaan jotain, mikä on hyvin vaikeaa. Otetaanpas äh, ulkopuolelle Nokia ja Liechtenstein. Ne ovat äh, lähes ongelmattomia. Tässä nyt oikeastaan keskitytään Euroopan unionin ja Sveitsin suhteisiin. Ja esittelijä onkin itsensä siihen rajannut. Ja minusta se onkin ihan järkevää tuoda esiin nämä ongelmat, joita meillä on. Esimerkiksi nyt vaikka palveludirektiivin toimeenpanossa, ne ongelmat, mitä Sveitsin Sveitsillä on liittyen EUn suuntaan annettavilla toimitettavilla palveluilla. Ja yritykset haluavat löytää tähän ratkaisun, mikä on hienoa. Toisaalta meidän täytyy myös todeta, kuten kuulemisessakin kävi ilmi, samoin kuin keskustelut Sveitsin parlamentaarikkojen kanssa osoittivat, että on hyvin vaikea saada aikaan vahvat suhteet EUn ja Sveitsin välille sen vuoksi, että Sveitsillä on sellainen, Sveitsi on rakenteeltaan sellainen, että se ei kykene hyväksymään ja toimeenpanemaan kaikkea sitä, mitä EUssa päätetään. Ei siellä ole ei siellä voida tuosta noin vain Sveitsissä ottaa käyttöön kaikkia direktiivejä tai tuomioistuimen päätöksiä sen vuoksi, että äh, siellä on erilainen perustuslaillinen tilanne verrattuna esimerkiksi äh, vaikkapa Saksaan. Ja tämä on demokratia. Ja Sveitsissä demokratia toimii eri tavalla. Ja siellä aina kun epäröidään, niin kysytään eh, kansalta kansan äänestyksen muodossa eh, kansan mielipidettä. Sen vuoksi tämä eh, on hyvin vaikeaa sanoa Sveitsille, että no toimeenpantakaa nyt vain EUn direktiivit. Näin se ei toimi. Ja se on myös tässä todettu. Ja sen vuoksi mielestäni on hyvä, että rajataan tämä mietintö siihen, eh, mitä voidaan tehdä, eli parannetaan suhteita EUn ja Sveitsin kesken, ja se tulee esiin tässä mietinnössä. Mietin kauan, olisiko mahdollista tehdä vielä enemmän EUn ja Sveitsin suhteille. Ja pohdinnoissani tulin siihen lopputulokseen, että ei tässä voida sen kummempaa ja enempää tehdä kuin mitä tässä mietinnössä on nyt eh, hahmoteltu eh, nimenomaan näissä suhteissa. Sen vuoksi, että Sveitsi on valtio, joka on rakenteeltaan täysin erilainen kuin muut Euroopan unionin valtiot. Joten siltä osin tämä mietintö on tasapainoinen, onhan siellä hieman särmääkin mukana. Ja keskusteluissakin äh, kävi ilmi, tiettyjä asioita otettiin esiin. Siellä on paljon asioita, joissa sanotaan, että tämä ja tämä on ongelma. Siis kaiken, kaikkiaan tämä mietintö on tasapainoinen ja enkäpä usko, että tähän mitään suuria tarkistuksia tulee. Tai ehkäpä jotain pientä täydennystä. Kiitän esittelijää siitä, että hän otti myös nämä hieman terävämmätkin näkemykset mukaan, joka ei välttämättä parantanut ilmapiiriä näissä keskusteluissa, mutta välillä on pakko ottaa esiin myös ongelmat ja sitten työskennellä niiden parissa niin, että voidaan ratkaista nämä ongelmat. Dankeschön. Dann gehen wir weiter. Frau Rühle, bitte. Äh, Rühle, olkaa hyvä. Ich kann mich relativ kurz fassen. Also ich bedanke mich auch bei dem... Ihan lyhykäisesti minä kiitän myös esittelijää. Meidän puoleltamme ei ole mitään tarvetta tehdä tarkistuksia. Me olemme keskustelleet niin monien asiantuntijoiden ja muiden kanssa. Ja kaikki nämä keskustelut heijastuvat tässä mietintöluonnoksessa, joten täällä ei ole mitään aukkoja. Kiitän vain esittelijää vielä kerran. Kiitos. Okay, thank you. Well, next speaker. No niin, ja seuraavaksi puheenjohtajamme. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Madam Chairman, and uh, thank you very much for... Kiitokset, hyvä puheenjohtaja. Kiitos, että otitte puheenjohtajuuden tässä, koska minä olin valtuuskunnassa Japanin parlamentin kanssa, jonka kanssa meillä on hyvät vakaat suhteet. Olen pahoillani, etten kuullut esittelijän puheenvuoroa tässä, mutta haluan kiittää häntä hyvin energisestä työstä tämän asian osalta. Ja oli ilolla hänen kanssaan Bernissä tähän aikaan viime viikolla, jolloin meillä oli erittäin rakentavia kokouksia, tapaamisia sveitsiläisten parlamentaarikkojen ja hallituksen edustajien kanssa. Ja tämä oli erittäin hyödyllistä meillä niin, että pystyimme ymmärtämään joitakin asioita EU-yhtenäismarkkinasääntöjen e osalta. Oli hyvä, että me pystyimme Bernin hallinnon johtajan tapaamaan tuolloin ja pystyimme ymmärtämään näitä vastuukysymyksiä, joita kantoneilla ja liittohallituksella, mm, mitä niiden välillä on vastuunjakoa. mielenkiintoista oli myös kuulla, että kantonit itse haluavat vahvistaa mukana oloansa ja olla suoremmin mukana joissakin eurooppalaisissa menettelyissä, koska me huomasimme, että että paikallishallinnolla on usein suora, vastuu, suora vastuu sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanosta, eritoten esimerkiksi palvelukysymyksissä tai muilla alueilla, eh, kuten eh, työlupien antamisessa ja näin edelleen. Tässä oli tämä hyödyllinen tausta tälle ja mietintö tuo paljon tämän osalta esille. Eräs asia, jonka toin sveitsiläisten kollegojen suhteen esille palveludirektiivistä, tämä oli hyvin mielenkiintoinen, ei mitenkään vihamielinen seikka, mutta se, että sanotaan, että jotkut asiat erät asiat, joita palveludirektiivi on tuonut mukanaan, on se, että analysoidaan niitä toimia, jotka syrjivät muiden maiden palveluntuottajia. Itse jäsenvaltiot ovat jäsenvaltioissa vapauttaneet toimintaympäristöä. Ja minä mainitsin tässä, että kenties tässä nyt on sellaisia tapauksia Sveitsissä kantoneiden välillä, jo, että palvelujen tarjoajien välillä oli lainsäädännön erojen takia vaikeuksia. Ja sveitsiläiset itsekin saattaisivat kantonien välillä tarkastella bisnesilmastoa ja saattaisivat huomata sitten, että että jotkut ongelmat palveludirektiivin osalta saattavat silloin hävitä. Ja samalla tavalla se, että olisi yksi ainut tällainen yhteyspiste niille tahoille, jotka haluavat käydä kauppaa Sveitsin kanssa, tämä on samalla linjalla Sveitsin yleisen näkemyksen kanssa hyvin avoimesta direktiivistä ja tämä on myös palveludirektiivin mukaista, joten mahdollisesti minä teen lyhykäisen tarkistuksen kiinnittäkseni vain huomiota tähän seikkaan. Me saimme tähän oikein hyvän reaktion ja esittelijä on yhtä mieltä kanssani. Minä hyvin yleisissä, yleisin sanamuodoin tämän tarkistuksen tulen kirjoittamaan, mutta tämä oli vain osoitus siitä, miten prosessi tässä tapauksessa oli merkki siitä, millä tavalla lainsäädännöllisiä ongelmia oli ja miten niitä työstettiin. Ja sitten toinen seikka, Eritoten otimme eh, ETA ja EFTA ja Sveitsin kanssa esille parlamentaarisen yhteistyön ja tiedon välityksen, ja tästä me puhuimmekin jo, ja tämä on erittäin tärkeä seikka. Lopuksi olen yhtä mieltä siitä, mitä kollegat sanoivat, että tämä aloite, johon tämä valiokunta suostui, tämä on ollut tähän mennessäkin jo hyvin hyödyllinen. Tällä on voitu avata viestintäkanavia ja varmasti kollegat haluavat, että tulevaisuudessakin me pidämme parlamentaarikot mukana näissä tiedotamme ETA- ja EFTA-maiden parlamentaarikoille tapahtumista niin, että me voimme laajemmalla tasolla hoitaa tätä yhtenäismarkkina-asiaa ja palveludirektiiviä. kiitoksia Haber. Seuraava puhuja, Rova Thieler. Thank you, Madam Chair, and um, I, I'll be brief too. I... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijää ja sihteeristöä erinomaisesta asiakirjasta. Viimeksi täällä puhuttiin demokratiasta ja tämä oli, asia oli erittäin kiintoisasti selitetty ja todettiin myös, että tällaisessa tilanteessa ja haasteissa on aina myös mahdollisuuksien paikka. Meillähän oli norjalainen, islantilainen ja lichtensteinilainen delegaatio Ja tämän ryhmän työ on kyllä todella tunnustettava ja se on tunnustettu. Mehän olemme oikeastaan asia valiokunta tai työryhmä pikemminkin kuin vain delegaatio. Ja täytyy todella kiittää tästä Rafaelin tekemästä työstä. Right in his report, I think it's important. On erittäin tärkeää, että Rafael on saanut aikaan niin tasapainoisen mietinnön. On todella hyvä asia, että emme saarnaa täällä, vaan teemme työtä yhteistyön hengessä. Toivon, että tällainen yhteistyö tulee toimimaan myös valtuuskunnan kanssa ja voimme saada tämä, tätä työtä viedyksi eteenpäin, koska olisi tosi ikävää, jos tästä vain äänestettäisiin ja sitten se unohdettaisiin. Täytyy aina pitää huoli siitä, että asioita seurataan ja ne etenevät. Ja ö, olisi oikein hyvä, jos viime viikolla tapaamienkin ihmisten kanssa voisimme ö, ylläpitää hyviä suhteita, tavata heidät uudestaankin. Ja haluan todellakin kiittää myös Haaboria hänen viime viikon aloitteestaan. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Weiler. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. En halunnut tehdä kollegan elämää vaikeammaksi kuin mitä se nyt jo on mutta olen kuitenkin tässä nyt äh, kovasti hämmästynyt äh, herra Kreutzmannin puheenvuorosta siitä, että esteitä on lähinnä sen vuoksi, että Sveitsissä on suora demokratia. Onhan nyt muilla jäsenvaltioilla ehkäpä vähemmän suoraa demokratiaa, mutta minä muistan vielä, kun minä olin silloin toisessa valiokunnassa, kun me keskustelimme työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta Keski- ja Itä-Euroopan maista. Ja olin silloin kovasti hämmästynyt, kun Sveitsi silloin hoiti asian huomattavasti avokätisemmin ja nopeammin kuin esimerkiksi Itävalta ja Saksa. Ja Sveitsi on jo useita vuosia käyttänyt työntekijöitä muualta ja avannut äh, rajansa, ehkä jotain pieniä poikkeuksia. Mutta olen kuitenkin hämmästynyt tästä, enkä nyt tässä esittelijä syytä, hän on toiminut tässä hyvin ja hienosti, mutta haluaisin kuulla komission näkökannan tähän, jos ei tänään, niin ehkäpä sitten äh, loppukeskustelussa – siitä, millä tavalla nämä esteet on nähtävissä yhteydessä näihin kansanäänestyksiin ja suoraan demokratiaan. Kyllähän me kaikki kuitenkin vielä toivomme, että jossain vaiheessa Sveitsistä tulee vielä ihan tavallinen EUn jäsen. Se on este, mikä, mit, mitä, ainoa este voi olla tämä se, että mitä Sveitsin perustuslaissa sanotaan, koska silloin ei ole kysymys mistään hyvästä tahdosta tai muusta. Ehkäpä komissio voisi meille kertoa jotain tästä oikeudellisesta puolesta. Thank you. I guess we will have the possibility. Kiitoksia. Varmasti myöhemmin saamme tämän mahdollisuuden. Toivon, että Komissio valmistautuu tähän kysymykseen. Seuraava puhuja, edustaja Schwab. Kiitos puheenjohtaja, myös minä. Luonnollisesti haluan kiittää esittelijää. Tämä on minulle ja muutamille kollegoille hyvin tärkeä aihe. Tämä koskee meitä myös henkilökohtaisesti. Äh, Ryyle ja minä, me olemme tässä valtuuskunnassa jäseniä, missä Stiläkin on, josta hän puhui. Äh, minusta on hienoa, että meillä on tässä tämä hyvin rakentava mietintö. Olen samaa mieltä kollegoiden kanssa, että tässä on käytetty oikeita sanoja oikeassa kohdassa. Minulla olisi kuitenkin yksi lisäkysymys esittelijälle ja äh, niille, jotka olivat Sveitsissä. Minun käsittääkseni ei ole niin, että tässä kohdassa seitsemän, eh, että esimerkiksi Sveitsi joutuisi toimeenpanemaan tämän eh, eh, palveludirektiivin. Minun käsittääkseni näin on aikaisemminkin jo päätetty ja se löytyy myös kohdasta 13. Eli kun on kysymys toimeenpanosta Sveitsissä, Sveitsillä ei kuitenkaan ole oikeudellista tavallaan velvollisuutta tehdä niin. Ja sitten kohdassa 10, en tiedä onko tässä käännösvirhe. Vai voisitko tätä sanatasolla hieman selkeyttää? Ihan oikeutetusti täällä sanotaan, että toteaa, että nämä toimet saattavat estää, eli saattavat estää No, mutta ei ole kysymys siitä, että ne saattavat estää, vaan siis ne estävät. Joten siltä osin tämä on minun mielestäni hieman pidättäytyvä, liiankin pidättäytyvä. Ja mitä tulee sitten näihin institutionaalisiin kysymyksiin Sveitsin kanssa, niin kohdassa viisi puhutaan kansallisten parlamenttien roolista ja siitä, että jos on hyviä ideoita, niin millä tavalla voitaisiin saada heidät myös mukaan. Mutta sitten taas kohdassa kahdeksan puhutaan asioista, jotka tavata, tehdään suljettujen ovien takana. Mutta minä pyytäisin, että me avaisimme ovet näissä sekavaliokunnissa niin, että me saisimme informaatiota neuvostolta informaatiota, jota meille ei anneta, koska se helpottaisi meidän yhteistyötämme naapurivaltioiden kanssa. Muilta osin mielestäni tämä on erinomainen mietintö. Thank you. The next speaker will, will be Mrs. Seuraavaksi Gebhardt. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Auch äh, ich finde den Bericht durchaus Minunkin mielestäni tämä mietintö on tasapainoinen ja hyvä lähtökohta tulevalle työlle. Minä haluaisin myös käsitellä tätä kohtaa viisi, joka on tärkeä ja ihan oikea, koska nimenomaan EFTA-valtiolle, en nyt puhu tässä niinkään Sveitsistä, vaan muista, tämä on erittäin tärkeä sen vuoksi, että myös EFTA-valtiot joutuvat toimeenpanemaan nämä tärkeät päätökset ja sen vuoksi olisi hyvä, että he samanaikaisesti mahdollisimman ajoissa saavat nämä lakitekstit niin, että he voivat kertoa mielipiteensä ja, ja näkevät, mitä, mitä heille tuleman pitää. Ja tiedän norjalaisilta kollegoiltani, jotka juuri tapasin hiljattain, he puhuivat tästä asiasta, että tämä on heille hyvin tärkeää. Ja sen vuoksi mielestäni tämä on hieno juttu. Minulla olisi vielä pikku kysymys tästä kohdasta 16. Minua hieman tässä nauratti tämä viimeinen osa nimittäin pitää myönteisenä sitä, että Sveitsi on äskettäin sisällyttänyt lainsäädäntönsä Cassis de Dijon periaatteen. No, minä olen lukenut äh, tämän äh, tuomioistuimen päätöksen niin monta kertaa, että osaan sen lähes ulkoa ja olen nähnyt siitä vaikka minkälaisia tulkintoja, mitä tässä tuomiossa itse asiassa sanotaan. Ja sen vuoksi minun täytyy nyt kysyä esittelijältä, että mitäköhän tulkintaa hän tässä tarkoittaa. Se on tässä täysin avoin. Ja haluaisin tietää, mitä tämän virkkeen takana luuraa koska tästä on puhuttu niin paljon ja tätä tuomiota on tulkittu kaikin tavoin tulkittu asioita, joita siihen ei edes kuulu. Niin haluaisin tietää teiltä, että mitäköhän te näette tähän kuuluvan. Okay, thank you. Now we... Kiitoksia. Niin, nyt meillä onkin mahdollisuus kuulla komissiota. Edustaja Kriipä, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää puheenvuorosta ja haluaisin kiittää esittelijää tästä mietinnöstä. Aikaisemmin komissio on jo ilmaissut omaan arvostuksensa tämän mietinnön osalta ja olemme myös antaneet oman kantamme. Mietintö puuttuu oikeisiin aspekteihin, niin myönteisiin kuin kielteisiinkin seikkoihin näissä alakohtaisissa sopimuksissa, joita Euroopan unionilla on Sveitsin kanssa ollut. Ja aivan oikein tässä korostetaan niitä ongelmia, joita meillä on sopimuksen täytäntöön panossa. Aivan kuten täällä jo mainittiinkin, No, komissio haluaisi varmistaa tässä yhteisölainsäädännön yhdenmukaisen täytäntöönpanoon. Enemmistössä nämä ovat staattisia sopimuksia, eli niissä ei oteta huomioon yhteisön akin kehitystä. Tämä muodostaa ongelman. Miksi näin? Sen vuoksi, että sveitsiläiset operaattorit asetetaan sellaiseen tilanteeseen, jossa niillä on joskus paremmat edut kuin eurooppalaisilla toimijoilla. meidän mielestämme tämä ei ole oikeudenmukaista eurooppalaisia toimijoita kohtaan, Euroopan unionin toimijoita kohtaan. Ei ole mitenkään sattumaa se, että vuoden 2008 jälkeen ei ole saatettu loppuun Sveitsin kanssa mitään uusia sopimuksia, jotka antaisivat uuden markkinoille pääsyn Euroopan unionille. Meillä on vuoden 2008 neuvoston johtopäätökset, jossa pyydetään, että mahdollisissa tulevissa sopimuksissa Sveitsin kanssa otettaisiin tämä seikka huomioon. Tämän vuoksi me tulemme huolella tutkimaan mietinnön suosituksia ja voin jo nyt vahvistaa rouva Stillerille, että me emme tätä unohda eikä tätä menekään öömä oppiin rekisteröidä, vaan mietintö on tärkeä, se tulee oikein hyvään aikaan, ottaen huomioon, että yhtäältä neuvosto tulee tarkastelemaan uudelleen vuoden 2008 johtopäätöksiä suhteistansa EFTA-maihin niin, mukaan lukien Sveitsiin, ja toisaalta saatatte myös olla tietoisia siitä, että vastaavanlainen pohdinta Euroopan unionin suhteiden osalta on meneillään nyt myös Sveitsissä. Äskettäin yksityissektorilta on tullut raportti ja kantoneilta tulee kuukauden kuluttua raporttia. Me odotamme tässä nyt vielä liittoneuvoston McWalter äh, raporttia tässä kesän aikana. Meidän puoleltamme Euroopan unionina on, nämä parametrit ovat hyvin selviä. Ne parametrit, joiden pohjalta me olemme valmiita sitoutumaan neuvotteluihin tulevaisuudessa. Ja Nyt riippuu sitten Sveitsin viranomaisista minkälaisen mallin he haluaisivat nyt näille suhteillemme. Eräs seikka, jota haluaisin tässä tuoda esille vahvemmin ja jonka eräs Euroopan parlamentin jäsenistä tuossa juuri ennen minua toi esille, on se, että Sveitsin, täytyy miettiä Sveitsin osallistumista päätöksentekoon. Norjan tapauksessa tätä tapahtuu, koska meillä on tämä niin kutsuttu automaattinen akin hyväksyntä. Ja tämän vuoksi on aivan järkevää, että Norja, Islanti ja Liechtenstein osallistuvat siihen, mikä joka tapauksessa tulee myös lainsäädännöksi näille maille Akin kautta. Sveitsin kanssa tilanne on erilainen, koska sopimukset ovat staattisia eikä niissä määrätä Akin automaattisesta hyväksymisestä. Tämän vuoksi täytyy miettiä tätä Sveitsin päätöksentekoon osallistumista. Se on tietyllä tapaa kyseenalaisempaa. Haluaisin myös tuoda Minulle esitettiin kysymys, joka varmasti vaatisi parempaa valmistautumista kuin mihin minulla on ollut aikaa nyt tässä No mitä ongelmia suora demokratia voisi tuoda mukanaan sisämarkkinasääntöjen täytäntöön panossa? No tämä on seikka, josta meidän täytyy todellakin keskustella Sveitsin kanssa. Millä tapaa tämä voitaisiin hoitaa, mutta en usko, että ihmisillä tulee olemaan mitään ongelmia päät- osallistua päätöksentekoon. Ainut asia, mistä täytyy olla tietoinen, on se, että mitkä ovat näiden päätösten seuraamukset. Tällä hetkellä meillä on jotakin sopimuksia, joissa on niin kutsuttu kiljotiinilauseke, jos, on kansanäänestys, jos olisi kansanäänestys, niin äh, äänestettäisiin tätä vastaan. Ja no, keskusteluissa Sveitsin viranomaisten kanssa me voimme tarkastella tätä seikkaa ja miettiä, millä tavalla se voidaan ottaa huomioon. Mutta tämä täytyy ottaa huomioon yhdessä muiden Euroopan unionin kannalta tärkeiden asioiden kanssa. Lopetan tähän. Kiitän vielä puheenvuorosta ja kuten sanoin, me tulemme tutkimaan hyvin suurella mielenkiinnolla mietinnön suosituksia. Kiitos. Thank you. Kiitoksia kovasti. Nyt esittelijä ja muistuttaisin teitä kysymyksestä, joka liittyy tähän Caside Dijonin periaatteeseen ja miten te sen tulkitsette? Yeah, don't have to. No, onneksi minun ei tarvitse de Dijonia tulkita, koska Euroopan yhteisöjen tuomioistuin tekee sen puolestani. Niin, kirjallisuudesta varmasti löytyy erilaisia lakimiehiä, joilla on erilaisia näkemyksiä asiaan, mutta No, ensinnäkin täytyy nyt sanoa, että Sveitsin tuomioistuinten ei tarvitse soveltaa tätä päätöstä, koska meillä on tällaiset aivan ainutlaatuiset omintakeiset suhteet, niin Sveitsi ottaa omakseen tiettyjä lakeja, joita me kahdenvälisesti sovimme liittyen muun muassa tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen, mutta tietyiltä osin tulkinnat voivat olla erilaisia. Ei, ei Euroopan yhteisön tuomioistuimen tulkinta ja päätökset sido sveitsiläisiä tuomioistuimia. Joskus tulee ongelmia, koska ei ole yhtenäistä tulkintaa. Kuitenkin monet ö, sveitsiläiset tuomioistuimet ö, siteeraavat, mainitsevat päätöksissään Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätökset. Erityisesti silloin, kun ö, turvautuvat e, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätöksiin – ja monissa yhteyksissä ovat myös viitanneet tuomioistuimen, siis EUn tuomioistuimen Cassido Dijonin päätökseen, joka koskee siis vastavuoroista tunnustamista. On hyvä, että sveitsiläiset tuomarit itse yhdenmukaisuuden tähden tunnustavat Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätöksiä, mutta toki tarvit, olisi hyvä, jos meillä olisi vielä enemmän takeita siitä, että näin aina tapahtuu, koska tämähän on vain tuomareiden käsissä haluavatko niin tehdä vai eivät. Mutta tosiasiassa usein niin tekevät, vaikka tässä jo luettelinkin muutamia ongelmia. Koska tuomarit ovat niin avoimia, niin yleensä yhdenmukaisuus toteutuu. Kun katsotaan kohta neljä, niin Lissabonin sopimus, kuten tiedätte, mahdollistaa sen, että kansalliset parlamentit voivat saada enemmän tietoa. Ja me tässäkin valiokunnassa ö, teemme Juuri näin. Me käymme keskusteluja kansallisten parlamenttien kanssa. Ja kun meillä kerran on näin hyvät suhteet myös EFTA-maiden kanssa ja Sveitsin kanssa, niin kyllä meidän pitäisi heidänkin kanssaan kommunikoida. Ja kun puhutaan tästä päätöksentekoon osallistumisesta, niin kai meidän täytyy ensinnäkin ajatella omaa itseämme norjalaisten kollegoiden kanssa näin tapahtuu, mutta ehkä ei olisi hyvä ajatus, jos tekisimme sveitsiläisten kollegoiden kanssa saman asian, kutsuisimme heidät tänne, kun tapaamme kansallisia parlamentaarikoita Lissabonin sopimuksen jälkeen erityisesti, mutta jopa ennen näin, ennen sitäkin, niin kyllä, kyllä olen sitä mieltä, että hiukan voimme oviamme avata mitä tulee kohtaan 10 ja Andreasin kysymykseen, olemme hiukan eh, diplomaattisia, kun sanomme, käytämme sanamuotoa might hinder the provision of services, eli saattaisi estää. No, jos me valitsisimme jonkun järeämmän sanamuodon, niin ei minulla ole mitään nokan koputtamista sen suhteen. Eh, mitä sitten tulee mm, No mitä tulee näihin kommentteihin, niin tässä olivat oikeastaan kaikki vastaukseni. Odottelen eh, teidän tarkistuksianne ja työstämme kompromisseja varjoesittelijöiden kanssa. Pari, pari, pari seikkaa tulen itsekin muuttamaan. Mehän valmistelimme tämän luonnoksen jo kaksi kuukautta sitten. Sen jälkeen oli kaikenlaista kuulemista ja konsultaatiota sveitsiläisten kanssa, joten ei ole mitenkään kummallista, että muutamme tätä vähän. Emme kuitenkaan perustavaa laatua olevalla tavalla. Eli kaiken kaikkiaan punaisena lankana on tulevaisuuden suhteet, koska meillä on niin paljon työtä edessämme. Meidän täytyy hiukan antaa osvittaa siitä, miltä tulevaisuus näyttää, ja ainakin pyytää molemmat osapuolet tutkimaan niitä mahdollisuuksia, jotka nyt tässä ovat keskustelun alla. Kiitän teitä vielä kerran. Takaraja lähestyy. Jos muistan oikein, se on 7.6. Ja sitten erinomaisten varjoesittelijöiden kanssa istun pöydän ääreen ja teen työtä. Ja luen, millaisia tarkistuksia kollegat meille antavat, niitä, mihin suhtaudumme vakavasti. Kiitos. Kiitoksia kovasti kaikille tästä erinomaisesta keskustelusta. Niin, ilmoitan, että takaraja tarkistuksille on 7. kesäkuuta kello 18. Nyt onkin aika lopettaa tämä julkinen kokous. Koordinaattorit jatkavat. Hyvää iltaa kaikille.